Okay. Hanu, there's a place for you. <laughs> so, guten Morgen. Ich äh, eröffne die Sitzung, die letzte... Hyvää huomenta. Aloitamme kokouksen. Niin, tämä on viimeinen kokous tällä vaalikaudella. Minä oletan, että te kaikki olette hiukan surullisia, hiukan, hiukan. Minä kysyn, Hyväksyttekö esityslistan? Voitte lähteä siitä liikkeelle, että kello seitsemän, kohtaa seitsemän ei tarvita, ei tarvita mitään koordinaattorien kokousta. Siksi kohta seitsemän on turha, tarpeeton. Tulemme kohtaan kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen. Niin kuin tavallista viimeisen kokouksen 18. maaliskuuta pöytäkirja on nyt esillä. Jos siihen ei ole huomautuksia kokouksen aikana, on hyväksytty tulkkaus on tänään, että meillä ole, me ole Bulgaria, Portugalia tai Slovenia. Sitten ilmoitusasia vielä teille. Löydätte raportin valtuuskuntamatkasta Riikaan. Voin vain suositella kaikille Riikaan matkustamista. Se on kulttuuripääkaupunki tänä vuonna. Se on laulava kaupunki. Siellä on niin paljon musiikkia geneissä ilmeisesti, mutta se on aivan upea kaupunki, Jugendtyylin kaupunki, en aiemmin itse asiassa edes tiennytkään. Joten jos teillä kesällä on halua tehdä kaunis matka, käykää Baltian maissa. Siellä on, ollaan iloisia vierailijoista, koska uhka idästä on sellainen, että sitä ei pidä aliarvioida. Siksi ovat iloisia siitä, jos ihmisiä Euroopan unionista tulee Baltian maihin. Kaupunki on todellakin elämisen ja näkemisen arvoinen. Nyt tulemme seuraavaan kohtaan, kohtaan neljä. Kysymys on jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta. Kysymys on siitä, että vanha direktiivi oli uudistamisen tarpeessa. Rova Vergia oli ystävällinen ja otti hoitaakseen tämän mietinnön laatimisen. Se ei ollut kovinkaan helppo tehtävä, koska kysymys on vaikeasta juridisesta tehtävästä – eikä valiokunnassa ole niin kovin monta juristia, joita olemme aika kiitollisia siitä, että te suostuitte tähän. Rovaversia, jos haluatte, voitte vielä sanoa asiasta jotakin. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. je surtout dire un, un grand merci. Haluaisin vain kiittää kaikkia niitä, jotka ovat työstäneet tätä asiaa, koska todellakin tämä on hyvin tekninen ja juridinen asia. Mielestäni olemme yhdessä tehneet erittäin hyvää työtä. Haluaisin kiittää myös puheenjohtajaa. Te olette hyvin sitoutuneita tähän asiaan. Hyvä suuret kiitokset kaikille. Uskonpa, että Euroopan parlamentti selvisi oikein hyvin tästä vaikeasta juridisesta seikkailusta. Kiitokset vielä kerran. Onko joku muu kollega, joka haluaa käyttää puheenvuoron, ennen näitä olevan, joten nyt tulemme äänestykseen. Meillä on vain yksi äänestys. Saan siis pyytää, että nyt äänestätte Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Anteeksi. Uh, ten. Open the vote. Avaan äänestyksen vielä kerran uudestaan. Rova Paljetelli, olkaa hyvä vielä kerran. Siis äänestys alkaa. Nyt kaikki. Äänestys päättyy. No, mitäs nyt? Ovatko kaikki äänestäneet? No, find out. 14 have voted. 14 näistä nyt 13 puolesta, yksi vastaan. Yeah. We check, we check if you have voted. We are 14. Tarkistamme äänestit. Ainoa äänestys ja sitten tapahtuu tällaista, tämä ei voi olla totta. Joten vielä kerran. Nyt se ei enää käy, joten siis tuleva Vergian vuoksi. Vielä kerran hänelle tämä oli tärkeää. Avaamme äänestyksen vielä kerran uudestaan. Eli 14.1. Hyväksytty. Onnittelut. Oversia. Tämä oli hyvin vaikea tehtävä. Nyt kohta viisi. Siinä on kysymys kulttuuripääkaupungeista. Olen iloinen siitä, etteivät kaikki joutuneet olemaan mukana kolmikantaneuvotteluissa – koska ne olivat aika vaikea asia. Neuvosto oli hyvin äh, itsepäinen ja se halus, ei, ei halunnut sitä, että me vaadimme sitä, että kulttuuripääkaupungissa olisi eurooppalaisen ulottuvuuden. Me haluamme eurooppalaisen kulttuuripääkaupungin, mutta neuvosto haluaa pois maininnan eurooppalainen ulottuvuus. Silloin voi kyllä kysyä, missä tämä neuvosto oikein on, millä planeetalla se elää. Kysymys on eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Me todella pitkään taistelimme tästä ja meidän onnistui voittaa tämä keskustelu ja sitten saimme vielä senkin aikaan, että tämä vaivalloinen, tuskallinen menettely hiukan tuli helpommaksi. Sehän muistatte, että kun kulttuuripääkaupunki nimitettiin, sitten komissio sai tällainen paneeli, joka ilmoitti tuon päätöksen, ja komissio ilmoitti sen sitten meille ja neuvostolle, ja sitten meidän piti vielä keskustella asiasta ja äänestää siitä, ja itse asiassa me vain saatoimme sanoa kyllä, koska kuka olisi uskaltanut sanoa asiantuntijapaneelin päätökseen ei. Ja sitten tämä asia palautettiin taas neuvostolle, joka sanoi kyllä, ja sitten se ilmoitettiin. Tämä menettely kesti vähintään kuusi kuukautta ja kaikki vain tyhjän takia, joten olimme aika iloisia siitä, että komissio nyt sanoi, että tätä halutaan muuttaa. Komissio ilmoittaa sen jälkeen, kun paneeli on päättänyt asiasta, mikä on pääkaupunki, mutta neuvosto ei pitänyt tätä hyvänä. Neuvosto neuvotteli meidän kanssamme kolme kertaa. Kolme kertaa tämän asian vuoksi jouduttiin tapaamaan. Neuvosto sanoi, että neuvoston täytyy ilmoittaa päätös. Neuvostohan rahatkin antaa. Olemme sanomme, että ei neuvosto anna yhtään mitään että budjetti on parlamentin hyväksymä budjetti yhdessä neuvoston kanssa, mutta rahat, jotka siellä ovat, tulevat yhteisestä budjetista tähän pääkaupunkikysymykseen. Ja jos, niin ylipäätään maa, joka on nimittänyt tuon kaupungin, sillä on oikeus nimittää kaupunki, joten näinhän tässä viime kädessä kävikin, mutta itse asiassa tunti kaupalla tästä jouduttiin kokoustamaan. Ja olen iloinen sitä, että kansalaiset ulkopuolelle saa tietää sitä, miten äh, järpäinen neuvosto joskus on, mutta komissio tässä todella auttoi meitä kovasti. Me siis saavutimme kaiken. Meillä oli vielä yksi pieni ongelma, neuvosto on ollut sitäkään, että olisi tämä, että, että mukana olisi tämä kaupunkikehitys, urbaanikehitys. Ja me sanomme, että jos on kulttuuripääkaupunki, täytyy huolehtia myös siitä, että toiminnat tuona aikana – liittyvät kaupungin kehittämiseen, osallistavuuteen, integraatioon, ja tätäkään ei haluttu. Mutta tämänkin me voitimme. Itse asiassa me saavutimme kaiken, minkä halusimme. Siihen vain vaadittiin aikaa, vaadittiin sitä, että neuvosto ymmärsi asian. Kolme puheenjohtajavaltiota oli tässä mukana, mutta lopputulos on hyvä ja nyt tästä äänestetään. Avaan. Niin, haluaako joku vielä sanoa asiasta jotakin? Nimen? Okei. Okay. Ei kukaan. No hyvä. Avaan äänestyksen. Ich schließe. Äänestys päättyy. 15.0. Hyväksytty. Sydämelliset onnittelut. Kenelle se sitten nämä onnittelut osoitetaankin? Kukahan se oli? Ivan, ja Joten sydämelliset kiitokset tehdystä työstä. Nyt olemmekin sitten lähes lopussa. Nyt tulee kohta kuusi. Muut asiat ja haluaisin ilmoittaa seuraavaa. Tällä vaalikaudellahan on kulttuuriperintö Sinetistä on keskustelua Paljatellin johdolla se on käyttöönkin ja maanantaina, tiistaina komissio esitteli ensimmäiset kulttuuriperintö Sinetit ja antoi niille tällaisen äh, todistunnustuksen siitä, että tämä oli suuri tapahtuma Viinin lähellä, suuri, suuri anteeksi, roomalainen, roomalainen arkeologinen paikka Kartanum lähellä Viiniä, jossa on paljon tällaisia pedagogisia elementtejä, hyvin kaunis. Ja sitten Haagissa kansainvälisen tuomioistuimen rakennus, joka on rauhanpalatsi. Sillä on pitkä historia. Siitä tuli viime kädessä kansainvälinen rikostuomioistuin. Ja sitten kansainvälinen tuomioistuin lopuksi Haakissa on sitten vielä leiri, jonka puitteissa on paljon lapsille annettavaa koulutusta. Minusta tämä on hyvä yhdistelmä, mikä oli mikä oli kolmas paikka? No paljon telli. I do not remember. Adoh, Riga. Ri. Tallinna. Tallinnassa on upea museo, kiltamuseo, koska kilta oli jotakin, joka oli hyvin tärkeää Pohjois-Saksan kaupungeissa, Riikassakin on tämä. Siis tässä museossa on käyttää nykyaikaista tekniikkaa saatu aikaan se, että ihmiset, jotka menevät museoon, voivat todella kokea historian, varhaisen keskiajan historian. Tämä on hyvin loistava asia ja he ovat siis saaneet tämän äh, kulttuuriperintö äh, Sinetin ja vuosi vuodelta tulee sitten kaupunkeja, reittejä mukaan, jotka muistuttavat ihmisiä siitä, mikä on meidän yhteinen historiamme ja miten tämä historia on johtanut Euroopan unionin syntymiseen. Haluaisin myös viitata siihen, että parlamentin puhemiehistö viime viikolla päätti, että minusta tulisi Lux-palkinnon koordinaattori siitä syystä, että palkinto katoaisi, jos sitä ei, joku ei käyttäisi aikaa sen ylläpitämiseen. Ennen kuin olin puheenjohtaja, tuolla palkinnolla ei tällä valikunnassa ollut mitään merkitystä, koska se tuli tiedottamisen pääosaston taholta, mutta sitten minä ym... multa kysyttiin, haluanko olla koordinaattori. Voisin sanoa, että en tee tästä mitään oman kunniani vuoksi, vaan tein tämän vapaaehtoisesti, koska haluan, että myöskin uudet parlamentin jäsenet tulevat sitten katsomaan, mitä se merkitsee ja voivat osaavat hyödyntää tätä tiedottamisen välinettä, tätä palkintoa ja, ja tulemme varmasti tapaamaan uudestaan ja toivon, että voimme harjoittaa yhteistyötä tällä alueella. Ja kun tämä nyt on viimeinen kokous, niin mielelläni haluaisin kiittää kaikkia, jotka kuluneen viiden vuoden aikana ovat työskennelleet täällä. Aluksi haluaisin sydämellisesti kiittää sihteeristöämme, sanoisin lähes kaikkia näitä naishenkilöitä, jotka ovat äh, Stevenin ympärillä. Varmastikin monet miehet olisivat työskennellä samalla tavalla. Hänen ympärillään on kymmenen naista. Me olemme aina olleet kiitollisia yhteistyöstä. On hyvin korkeatasoista työtä kaikilla eri tasoilla, jota on suoritettu ja haluaisin korostaa tätä uskontoa jokaisessa valiokunnassa näin, mutta tässä valiokunnassa tämä on erityisesti kiinnitetty niin tämä yhteistyö ja apu on ollut erittäin merkittävää, vaikka en mainitsekaan teitä kaikkia nyt, niin ja tietysti sihteeristön päällikköä. Haluan kiitokset, toivotan teille sitä, että te olette hyviä kollegoja, saatte hyviä kollegoja, ja saatte tänne hyviä, hyviä kollegoja, jotka, joille voitte, joita voitte avustaa, hyvän puheenjohtajan, joka pitää arvossa teitä. Ja varmastikin myöskin uuden päällikön tänne sihteeristöön, koska liikkuvuus parlamentin sielläkin merkitsee sitä, että ihmiset eivät pysy paikallaan, vaan vaihtavat muihin tehtäviin, mutta emme vielä tiedä, miltä tilanne tulee näyttämään. Sitten haluaisin kiittää kollegoja. Joitakin on vielä paikalla. Jotkuthan eivät tänään pystyneet tulemaan tänne. Vaalitaisteluhan on jo alkanut. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat täällä. Kaikki ovat olleet mukana, harjoittaneet yhteistyötä. Tämä on oikeastaan ollut valiokunta, jollaista oikeastaan ei ole toista tässä talossa, koska olemme valiokunnassa, joka käsittelee sellaisia aiheita, jotka eivät ole niin kiisteltyjä, aika ajoin kyllä kiisteltyjäkin, Rova Veosia ja Rova Benarabatu, muistelen Erasmus Plusia, ja plussa ja muuta, niin muistan, että meillä oli hiukan ongelmia. Mutta kokonaisuudessaan me kaikki olemme kiinnostuneita kulttuurista, olemme kaikki kiinnostuneita sivistyksestä, koulutuksesta, lastemme tulevaisuudesta, seuraavista sukupolvista. Ja siksi olemme harjoittaneet erinomaista yhteistyötä. Meillä ei ollut niitä ongelmia, joita muilla valiokunnilla luonnollisesti on, koska ne sisältävät toisenlaisia aiheita, sellaisia, jotka ovat enemmän ideologisesti erottavia tai erilaisia. Siksi meillä on ollut onnea siinä, että olemme voineet harjoittaa aina hyvää yhteistyötä. Ja haluan sydämellisesti ja henkilökohtaisesti kiittää teitä kaikkea kollegiaalisuudesta, uskon, että yhteistyö on aikaan ollut hauskaakin. Ja uskon, että siinä on ollut meille iloa. Ja monet, val- monet valtuuskuntaraisat, joita monet meistä ovat tehneet, ovat tuoneet meidät lähemmäksi toisiamme kuin valikuntatyöskentely muuten johtaisi. Ja toivon, että näitä ystävyyksiä myös säilyy tästä eteenpäin Poliittiset ystävyydet ovat aina hiukan vaikeita, niitä on vaikea ylläpitää, mutta uskon, että kyllä me onnistumme siinä, sillä monet meistä ovat puhuneet keskenään monista asioista, jotka välttämättä eivät ole koskeneet vain tätä valiokuntaa. Haluaisin muistuttaa vielä siitä, että olemme menettäneet yhden kollegan, hyvin arvokkaan kollegan, me olemme kaikki arvokkaita, mutta ajattelen Lota Biskiä, joka oli yksi varapuheenjohtajista ja tiedän, että me kaikki pidämme häntä suuresti arvossa. Ja haluaisin nyt vielä, vielä kerran viimeisenä muistuttaa tästä. Ei ole kovin helppoa nyt ö, tässä pitää tällaista jäähyväisseremoniaa, mutta vielä kerran kaikille kiitos ja toivon, että tulevaisuudessa harjoitamme, te harjoitatte hyvää yhteistyötä ja aika ajoin tuette minua Lux-palkinnon yhteydessä. Evert. Vielen Dank. Kiitos. Minä olin nyt hiukan liikuttunut, koska tämä on viimeinen kokous. Ja tässä yhteydessä haluaisin kaikkien kollegojen nimissä ennen kaikkea kiittää sydämellisesti puheenjohtajaa. Uskon, että me kaikki, jotka palaamme tänne, me tulemme kaipaamaan sinun tapaasi johtaa tätä valiokuntaa. Sinä olet annut aika, aina aika tiukka. Tämä on varmasti ollut ainoa kokous tässä parlamentissa, joka aina on alkanut täsmällisesti ja me olemme pitäneet arvossa sinun aina avoimia sanojasi. Sinä et koskaan äh, vajennut mistään asiasta kollegoille puhuessasi, et myöskään ole mitenkään jättänyt sanomatta, mitä ajattelet äh, komissiolle. Tätä me tulemme varmasti kaipaamaan ja minusta meidän pitäisi vielä kerran antaa sinulle suuret suosionostukset siitä, miten työtä näiden viimeisten neljän vuoden ja sitä ennenkin olet tässä parlamentissa tehnyt. Sylmäiset kiitokset. Äh, Then Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun suomea, jos sopii. Easier for me to say. Se on helpompaa minulle. All the things what I would like to say. But very shortly, as you know, I'm always very short. Niin, arvoisa puheenjohtaja, haluan kiittää omasta ja alderyhmän puolesta. Näistä vuosista on ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssasi. Olet henkilö, jolla on vahva osaaminen tähän meidän alueeseen ja se on näkynyt myöskin tässä meidän työskentelyssä ja haluan kiittää tästä johtajuudesta, mitä myöskin olet osoittanut ja kiitoksia näistä vuosista. Tulemme kaipaamaan sinua, mutta uskon, että jossakin kohden, tai ainakin toivon, että tulemme tapaamaan, mikä se yhteys sitten on, onko se Lux Pricein ympärillä tai muuten, niin, niin, niin haluan näin ajatella, koska muutenhan tämä tuntuisi liian surulliselta viettää tässä kohden jäähyväisiä. Mutta Doris, sä olet jotakin ainutlaatuista ja niin kuin tiedät, tykkään sinusta ja tykkään sinusta ja moni muukin tykkää sinusta ja toivon kaikkea hyvää sinulle sun tulevaisuuteen ja keep in touch as they say in English. Muchas gracias, Doris. Kiitoksia. Kiitos, Doris. Ensinnäkin olen varma, että varmastikin koordinaattorimme Marko Skurja haluaisi olla täällä ja esittää omat kiitoksensa, mutta valitettavasti hänellä on kuume. Ei hän ole kovin pahassa tilanteessa, mutta sairas kuitenkin ja tästä syystä hän ei päässyt tänne tänään, niin kuin hän varmasti olisi halunnut. Toivomme kaikki, että hän toipuu mahdollisimman pian. Kun tulin tänne parlamenttiin, jotkut sanoivat minulle, että ahaa, Doris Park siinä onkin aikamoinen päällepäsmäri. Onhan, onhan se totta, että sinulla on kyllä varsin merkittävää johtajuustaitoa, mutta, mutta myös sinulla on suuri sydän ja se on minulle hyvin tärkeää. Olen varma, että minun laillani kaikki muutkin olemme tunteneet olevamme suojattuja, että sinä puolustat meitä kyllä aina. Tämän lisäksi varmastikin tämän valiokunnan etuja hienosti puolustanut puheenjohtajakokouksessa ja komission edessä. Tämä on erittäin tärkeä. Olen varma, että olemme kaikki tästä yhtä mieltä. Olet ollut suuri puheenjohtaja, suuri henkilö ja suuri ystävä ja toivomme kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Schrecklich. Hirveää. Herr Boris, Piotr. Äh, Szanowni Państwo, ja również tym razem w imieniu polskich Hyvät naiset ja herrat, Puolan jäsenten puolesta. Erät ovat tänään poissa. Haluaisin kiittää henkilökohtaisesti. Muistan ajan, jolloin Puolaan matkustimme eurooppalaisen kulttuuri tapahtuman yhteydessä. Tämä oli erittäin hieno kokemus. Ja minä olin valmistelemassa myöskin Puolan ministereiden kanssa Puolan puheenjohtajuuskautta. Jokin aika sitten he kysyivät minulta, äh, selviävätkö he Doriksesta, koska hän on niin karismaattinen henkilö, hän pystyy muita pomottamaan, jos haluaa, mutta sanoi, että älkää huoliko, Doris on erittäin avoin henkilö, mutta varmistautukaa hyvin kokouksiin. Jälleen kerran haluaisin kiittää tästä hienosta ajasta ja yhteistyöstä yhdessä. Minä en ole ehdokkaana vaaleissa, mutta nykyinen Puolan kulttuuriministeri Stöjeski tulee olemaan siellä. Kiitoksia jälleen kerran. Vous n'allez pas m'enlever le plaisir de vous remercier. Älkää nyt riistäkö minulta iloa kiittää teitä, Rova Pak. En halua toistaa kaikkea sitä, mitä täällä on jo sanottu. Meillä on politiikassa joskus erimielisyyksiä, mutta olen todella arvostanut, kuten muutkin kollegat, teitä ja kiitän myös siitä, että osoititte tunnustusta Lothar Biskilleen. Tiedän, että hän oli älyllisellä tasolla ikään kuin teidän sielun veljensä, veljene Olen todella tyytyväinen siitä, että Euroopan parlamentti antoi teille tuon tulevan tehtävänne. Minusta on hyvin tärkeää, että Lux-palkinto saadaan jatkumuutta. Olin juuri hiljattain keskustelussa Pariisissa, joka oli Euroopan parlamentin järjestäjä, ja se koska tätä asiaa ja olen hyvin pahoillani siitä, että ähm, tätä palkintoa ei arvosteta enempää, koska kyseessä on todella ainutlaatuinen tilaisuus äh, käydä keskustelua ja avata keskustelua kansalaisten kanssa kaikilla kielillä. Kyseessä on todellinen rikkaus ja on hyvin symbolista, että parlamentin puhemiehistö on antanut teille tämän tehtävän. Se sopii teille erittäin hyvin. Suuret kiitokset, rouva puheenjohtaja. outgoing president of the, which committee? Ekon, Ekon valiokunnan puheenjohtaja, joka korvaa täällä Emman. Well, it's, it's, it... Korvaan Emman kyllä. On ilo ja kunnia olla täällä viimeisessä valiokuntakokouksessanne. Doris, minä olin omassa valiokunnassani viimeisessä kokouksessa maanantaina. Näin parlamentin kalenteri nyt on ECR-ryhmän kollegoiden puolesta. Haluaisin liittyä edellisiin puhujiin ja kiittää teitä erittäin paljon johtajuudestanne tässä valiokunnassa. Me olemme tunteneet toisemme siitä lähtien, kun 15 vuotta sitten minä tulin parlamenttiin. Ja voisin yleisesti ottaen sanoa parlamentissa, että olen ollut useiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa töissä ja te olette ollut erittäin johdonmukainen parlamentin valiokuntien oikeuksien puolustaja. Meillä on ollut paljon erilaisia keskusteluja viiden viimeisen vuoden aikana ja olen varma, että täällä valiokunnassa kaikki kollegat ovat tunteneet tukenne. Nyt tämä lankeaa aivan eh, kauden lopulle, mutta te olette taistelleet kuitenkin kaikkien valtuuskuntien oikeuksien puolesta ja olette olleet tässä erittäin vahvoja. Olette saaneet paljon menestystä aikaan. Tämä on ollut suuri ilo ja voin sanoa, että henkilönä, joka ei ole tämän valiokunnan jäsen, mutta joka on seurannut sen töitä, erityisesti digitaali- ja audiovisuaalikentällä vuosien ajan, voisin sanoa, että te olette nostattaneet eurooppalaisen kulttuurin ja Lux-palkinnon kaltaisten asioiden profiilia. Tämä on ollut erittäin tärkeää, erittäin tärkeä testamentti teidän kaudellenne. Ja toivottavasti parlamentissa löytyy henkilö, joka voi löytää tässä samanlaisessa profiilissa – hyvin laajasti ottaen. On hienoa olla täällä ja kunnioitan tätä tilaisuutta erittäin paljon koko parlamentin puolesta, ei vain tämän valiokunnan puolesta. Kiitoksia. Kiitos, Malcolm. Minä unohdin kiittää kaikkia neuvonantajia ja henkilöstöä eri ryhmissä, koska he ovat tehneet aivan loistavaa työtä. Kiitos. Ei pelkästään IPPn työntekijöille, mutta tunnen monia sosialistien, liberaalien, vihreiden, vasemmiston henkilöstöstä. Ja meillä on ollut hyvä tiedonkulku. Minusta näin ei ole kaikissa valiokunnissa. Täällä kollegojen kesken ja henkilökunnan kesken tapahtui hyvää tiedonkulkua, sitä on syytä korostaa. Vielä kerran kiitos kaikille. Ja jos joku täällä on komissiosta tänään, Haluaisin myöskin kiittää komissiota. En tiedä, onko täällä ketään. On. Kiitos. Ja terveiset kaikille kollegoille. Meillä oli vastaanotto, jossa olivat kaikki paikalle ja siellä se oli 17. maaliskuuta muistan. Ja sitten tutkimus. Tai aivan vastapäätä. Siivosin huonettani ja löysin monia papereita, jotka olivat mielenkiintoisia, joita oli tehty viime vuosina ja kuukausien aikana. Ja haluan korostaa sitä, että se on todella hyvin arvokasta. Ja meidän pitäisi ottaa vakavasti tämä työ ja hyödyntää sitä, koska monia ö, tilanteita varten saatoin tutkimusyksikön paperin pohjalta tehdä valmistelevaa joten myöskin meidän erilaisiin aloitteisiimme – voimme hyödyntää sitä. Ja se on minusta todellakin hyvin tehtyä työtä. Se, sitä on enemmän nyt nähtävillä kuin aikaisemmin. Ja sit, kiitos. Ja sitten vielä on, nyt tässä todellakin loppu. Kiitän vielä kaikkia. Kiitän myös kaikkia muita kollegoita, jotka ovat olleet täällä paikalla. Myöskin varajäseniä. Ja toivotan teille kaikille niille, jotka ovat ehdolla vaalissa. Toivotan menestyksekästä vaalitaistelua ja toivon kaikille, että heidät valitaan uudestaan, jos sitä haluavat, kuuluvat he mihin ryhmään tahansa, koska kaikki ovat tehneet hyvää työtä ja teitä kaikkia tarvitaan täällä. Paljon onnea ja kaikkea hyvää ja nyt tämä päättyy tähän.